Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. We have one hour. No niin, hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Sanan pidämme kokoustamme tunnin verran. Käymme läpi työasiakirjaa, jonka kaksi esittelijäämme, Peter Jetsä ja Jeppe Kofod, ovat laatineet. Tämä asiakirja löytyy kaikilla kielillä. Tämä on joulukuussa esitelty. Täällä on tänäänkin tulkkaus. Tiistain koko, kokouksemme, jossa oli kaksi paneelia, sujui oikein hyvin. Erityisesti ensimmäisessä paneelissa tuli ilmi monia uusi, uusia asioita, joita on työstettävä eteenpäin. Eilen keskustelu Ekonissa Maltan valtiovarainministerin kanssa ja sen jälkeisissä keskusteluissa äh, saatiin vahvistus siitä, että Maltan hallitus tulee tekemään kanssamme yhteistyötä ja valmistelee vierailuamme varten mahdollisimman hyvän ohjelman. Tämä on erityisen tärkeää. Tänä aamuna piti olla Ekonin ja PANA-valiokuntien yhteiskeskustelu Maltan ja Viron puheenjohtajavaltioiden edustajat. Virohan on seuraava puheenjohtajamaa. Neuvoston päätöksen ja Koreperin takia, joka oli 19. ensimmäistä annettu päätös, jonka mukaan Maltan puheenjohtajakauden virallisen ohjelman esittely Ekonissa vedettiinkin pois, eli tässä ei tehty hyvää yhteistyötä. Eli tämä peruttiin 24. päivä. Mutta uskon, että saamme asiat vietyä tästä huolimatta oikeaan suuntaan Maltan kanssa. Tänä iltapäivällä meillä on offshore-toimia ja rahanpesuun, hiljattaisiin löydöksiin ja haasteisiin koskeva työpaja. Jeppe Kofod johtaa sitä yhdessä yhteisesittelijän kanssa tänä iltapäivänä. Tämä siis kello 14-16. Jos kukaan ei nyt halua käyttää tässä välissä puheenvuoroa, annan puheenvuoron Jacekille ja Kofodille yhteisesittelyyn. Kumpi aloittaa? Thank you so much and welcome to, um... Kiitoksia. Toivotan tervetulleeksi kaikki kollegani. Sorry. Um, we, uh, think it's... Tämä on tärkeä kokous. Tässä voidaan lisätä myös avoimuutta meidän puoleltamme, minä ja varjoesittelijät, mitä me teemme, tämä on tutkintavaliokunta, kuten tiedätte, ja on olennaisen tärkeää, että teemme yhteistä työtä, keräämme faktoja Panama papereista ja miten EU on eri, epäonnistunut myös veron kierron vastaisessa toiminnassa veroparatiisien kohdalla ei ole pystynyt tuomaan todellista avoimuutta. Tämän takia Peter minä olemme laatineet tämän työasiakirjan. Sen tarkoituksena on kuvata valiokunnan tekemää työtä, mitä tähän mennessä on tehty ja kertoa, minkälaisia prioriteetteja meillä yhteisesittelynä on. Siksi halusimme ennen joulua jo pitää tällaisen varjokokouksen. Pystytte kommentoimaan tätä työasiakirjaa. Kerroitte, missä sitä voitaisiin ehkä vahvistaa ja mitä painopiste alueita haluaisitte. Haluaisimme kiittää teitä kommenteista. Me teemme kovasti työtä, jotta saisimme ne mukaan tähän työasiakirjaan, joka teillä on jaettu. Mitä tulee tähän transparenttiin kokouslinjaan, niin sen takia tämäkin kokous tänään järjestetään. Me haluaisimme, että kommentoisitte tätä työasiakirjaa työasiakirja sai mandatin tavallaan tästä Panama-skandaalista. Olemme käyttäneet jo tietoa kuulemisista, joita on järjestetty, ja olemme täydentäneet tätä kehystä näillä uusilla tiedoilla. Meillä on ollut luettelo, joukko erittäin tietorikkaita kuulemisia ensin Panama-papereista. Mukana oli tutkivia journalisteja, jotka tämän paljastuksen takana olivat alun perin julkinen kuuleminen kansainvälisten standardien asettajien kanssa – ja myös hallitustenvälisiä tahoja oli mukana, täytäntöönpano viranomaisia, Manivol YK ja niin edelleen vaihdettiin näkemyksiä komissaari Jourovaan kanssa, pidettiin julkisia kuulemisia verun, rahanpesun vastaista toiminnasta, veronkierrosta, sääntöjen noudattamista, täytäntöönpanosta, ylimääräinen Panaman kokous, Joseph Stiglisin kanssa keskustelimme Pierre Moskovitsin kanssa, puhuttiin veronkierron vastaista toiminnasta, rahanpesusta, tilanteessa tällä hetkellä, miten on edistytty EU-ssa ja vaihdettiin mielipiteitä Assis Kuuman kanssa FATFasta, sitten puhuttiin ammattikuntien vastuusta tässä asiasta, juristit ja muut. Olemme tehneet kuulemisen myös välikäisesti ja käsitelleet Luxemburgin Maltaan yhdessä tapausta. Kuulemisia on järjestetty myös niin, että siis näitä kuulemisia on otettu mukaan tähän työasiakirjan. Kaikki ei tietenkään ole mukana. Meidän pitää vielä tätä päivittää teidän edessänne. Niin on kuusi, kuusi lukua. En nyt käy niitä yksityiskohtaisesti läpi, koska odotan, että luette ne huolellisesti itse, mutta haluan korostaa muutamia seikkoja, jotka liittyvät asiaan. Ensinnäkin meille on tärkeää, että korostetaan sitä, että olemme saaneet nähdä, että jotta EU voi toimia tehokkaasti Panama-skandaalin yhteydessä, niin siihen todellakin keskitytään tässä. Sitten sama koskee avoimuuden puutetta ja todellista edunsaajaa ja omistajuutta. Olemme tutkineet tätä asiaa hyvin paljon, kuten hyvin varmasti muistatte. Me haluamme korostaa, tai minäkin haluan omalta puoltani todeta, että haluamme tarkastella sellaisissa pitoparatiiseja ja veroparatiiseja, niin kuin te muistatte. Myös Joseph Stiglitz sanoi aivan selvästi, että tällaiset edustavat mustaa puolta globalisaatiossa on tärkeää nähdä, mitä me voimme tehdä asialle, mitä tulee mustiin listoihin, sanktioihin tässä asiassa. Ja luonnollisesti sitten kansainvälinen ulottuvuus on hyvin tärkeä asia. Mossack Fonseca on vain neljänneksi suurin offshore-palvelujen tarjoaja maailmassa, kuten te tiedätte, joten tämä on pelkkä jäävuoren huippu, joten meidän täytyy lisätä tähän globaali ulottuvuus. Tässä joitakin asioita, joita korostamme työasiakirjassamme ja prioriteettikysymyksiä, jotka haluaisin ottaa esille. Halusin vielä sanoa lyhyen puheenvuoron jälkeen, että me tiedämme, että tämä on hyvin kunnianhimoinen asiakirja, että tämä on tärkeää työtä, jota teemme tutkimusvaliokunnassa. Tässä on, tässä on jo paljon mukana, mutta rehellisesti uskon, että meidän pitää osoittaa parlamentille, että otamme tämän tehtävämme hyvin vakavissamme ja käytämme siihen riittävästi aikaa, tutkimme, täytämme roolimme tutkintavaliokuntana ja loppujen lopuksi haluamme laatia aika kattavan raportin asiasta, mutta jos me olemme tästä samaa mieltä, uskon, että pystymme siihen, voimme tehdä laadukasta työtä ja minulla on hyvin tärkeää tällainen, joten käytetään tähän aikaa ja tarmoa riittävästi, tarkastellaan eri puolia Panama-kysymyksissä, verokierrossa, verovilpissä, rahanpesussa ja saadaan aikaan todella hyvä mietintö, josta on hyötyä parlamentille jatkossa eri yhteyksissä, eri valiokunnissa. Tämä on meidän pyrkimyksemme. Nyt annan puheenvuoron kollegalleni Peterille. Kiitokset. Peter Jansson. <clears throat> I would perhaps... Kiitoksia puheenjohtaja. Aloittaisin siitä kommentoimalla sitä, mitä sanoit puheenjohtaja, eli tämä peruntunut kokous maltalaisten kanssa tästä huolimatta, kun Maltan valtiovarainministeri esitteli puheenjohtajuuskauden painopisteitä Ekonissa. Useat puhujat toivat esille pesun, verovilpin ja veron kierron, joten ei ministeri tästä päässyt ihan niin helpolla. Mutta toivottavasti tämä keskustelu valtion kanssa jatkuu aiheesta. Tästä työasiakirjasta sitten. Kuten tiedätte, useissa Useita kokouksia meillä on edessämme ja tutkintaa ja erilaisia työmatkoja. Ja tämän vuoksi valiokunta päätti tältä, tällä erää lähestyä tätä asiaa työasiakirjan kautta. Me esittelimme tämän varjoesittelijöille ja yritimme ottaa mukaan kaikki kommentit tähän tekstiin. Kuten hyvin huomaatte, asiakirja käsitteli Panama, käsitteli Panama papereihin liittyviä faktoja. Tämä on tällainen etenemissuunnitelma, jota haluaisimme hyödyntää, jotta voimme saattaa loppuun tämän tutkintavaliokunnan työn. Tässä käsitellään voimassa olevaa EU-lainsäädäntöä, sitä millä tavalla sitä voidaan vahvistaa, miten sitä pannaan täytäntöön e-, jäsenvaltiossa. Erityishuomiota kiinnitetään välikäsiin. Me kuulimme tiistaina jälleen sen, miten tärkeä tämä kysymys on. Se on koko tämän järjestelmän ytimessä. Ja tässä tietysti keskitytään myös rahanpesuun vastaiseen torjunnan direktiiviin, todellisen edunsaajan. Ja tämä kattaa myös kansainvälisen ulottuvuuden ja tulevan tutkintatyön, mitä tulee tämän tyyppisiin valiokuntiin tai siihen, että käsitellään väärinkäytösten paljastajia. Tässä ei ole enää paljonkaan lisättävää. Haluaisin kiittää Jepeä, kaikkia varjoesittelijöitä ja sihteeristä. Kiitokset teille. Okei. Okay. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Nyt sitten varjoesittelijät. Ensin EPPstä Ludek Niedermaja. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijöille yhteistyöstä. Meillä oli ennen joulua hyvä varjoesittelijä, josta saatiin tähän välimietintön paljon hyvää. Haluaisin korostaa kolme aluetta, jossa voitaisiin ehkä tehdä muutoksia tai painotuksia hieman muuttaa. Ensinnäkin kohta 1.3 puhutaan juridisista järjestelyistä, joiden kautta rahaa ylipäätään voi järjestelmästä kadota puhutaan korporaatioista yleisin termein, mutta tässä pitäisi mielestäni keskittyä erityisesti trusteihin. Ne ovat mielestäni kaikkein vähiten avoimia välineitä. Muut välineet ovat helpommin jäljitettävissä. Sitten kohteessa puhutaan eri toimijoista. Me olemme painottaneet tässä sääntel, säänneltyjä neuvoja ja pankkeja, mutta tässä pitäisi katsoa myös ei-säänneltyjä tahoja ja asianajajia. Eilen puhuimme tästä ne, jotka ovat lukeneet Millennium-sarjaa Larssonilta, tiedätte, miten Lisbeth Salander toimii Gibraltarilla ja minkälaisia toimia hän siellä selvittää. Eli juuri tämän kaltaisen toimintaan pitäisi puuttua. He ovat todellisia insinöörejä tämän kaiken taustalla. sitten tässä viimeisessä osassa 2.1 juridinen tilanne. Tässä halutaan keskustella meneillään olevan varan pesuun tarkistukseen, eli katsotaan, ovatko toimet riittäviä vai tarvitaanko niitä enemmän. Ja toiseksi olisi hyvä tuoda esille myös oikeus, oikeudenkäyttöalueiden heikosta yhteistyöstä. No tästä kuulemme kyllä vielä lisää. Ja vielä lopuksi kun työ aloitettiin, yksi mieleen tulevista ensimmäistä kysymyksistä niin kosketti Fatkaa Yhdysvalloissa. Olisi hienoa, jos tässä asiakirjassa Fatkan kaltaiset tahot pystyvät pureutumaan näihin kysymyksiin, joita täällä käsittelemme. Viimeisen Muutaman päivän aikana olemme saaneet paljon aikaa ja varmaan näiden missioiden aikana lisää ja eiköhän teksti voi saada sitten laajan tuen taakse. Kiitoksia Ludek Niedermayer. Pari esittelijöistä listalla niin on seuraavaksi Angel Sambatski. Onko hän paikalla? Ei vielä näy. Fabio De Masi seuraavaksi. Thank you, Chair. Uh, I... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä korvaan varjoesittelijämme, joka on 50 prosenttisesti raskaana sanoisin, eikä voi tänään olla täällä paikalla. Ensinnäkin kiittäisin esittelijöitä hienosta työstä keskity niihin kohtiin, joihin suhtaudumme vielä kriittisesti ryhmässäni, mutta tämän ei pitäisi antaa väärää vaikutelmaa. Täällä on runsaasti kohtia, jotka jaamme. Monia ehdotuksia on otettu mukaan ja olemme tästä iloisia. Mutta minun täytyy kuitenkin keskittyä niihin kohtiin, joissa vielä näemme puutteita ja aukkoja. Ennen kuin tähän ryhdyn, haluan sanoa, että yksi iso aukko täällä on, joka ei suinkaan ole kenenkään meistä vastuulla, pikemminkin se on komission vastuulla. Jälleen olemme pyytäneet, pyytäneet tiettyjä asiakirjoja, emmekä ole vieläkään saaneet, ja vaikka valiokuntamme on toiminut jo jonkun aikaa, ja mielestäni tämä kyllä vaikuttaa mietinnön laatimistyössä ja tätä pitää yksityiskohtaisesti vielä miettiä. Sitten ensin Panama-paperiskandaalin laajuudesta luku yksi. Mielestäni tähän pitäisi ehkä lisätä selkeämpi mainita tietystä rikollisesta toiminnasta, kuten ihmiskaupasta ja terrorismin rahoittamisesta, jotta näytetään, minkälaista ulottuvuuksista on kyse veronkierron lisäksi ja tehdä selväksi, että tämä on hyvin vakava kysymys. Sitten ja tulee juridisiin puitteisiin verokirvastaisesta toiminnasta, toiminnassa luku kaksi. Me haluaisimme, että puhuttaisiin myös voittojen siirrosta, koska se liittyy tähän rahanpesuun myös. Ja meillä on vieläkin se ongelma, että rahaa lähtee EU-sta ilman maksettuja veroja ja sitten siirtyy näihin salassapitoparatiiseihin. Eikä tämä ole pelkästään puhtaasti kolmansien maiden kysymys, vaan meidän pitää tässä tehdä omat kotiläksymme myös. Sitten juurista puitteista sääntelyvälikäisistä 2.3 kohdassa mielestäni meidän pitäisi keskustella myös sanktioista, seuraamuksista. Me tiedämme, että välikäsillä on tässä keskeinen rooli. Me tiedämme, että monet heistä ovat joko, jopa mukana näiden hienon oso lainsäädännön laatimisen takana. Siellä ei välttämättä löydy resursseja laatia näitä lakeja itse näillä alueilla. Ja nämä välikä, meidän, meistä välikädet pitäisi ottaa mukaan kun keskustellaan seuraamuksista. Meidän ei pitäisi tässä jäädä jälkeen sen suhteen, mistä jo puhuttiin taksekon valiokunnassa, missä selvästi esitimme suosituksen juuri tästä asiasta. Sitten luku kolme ja se kehykset, miten kansainvälistä lainsäädäntöä siirretään kansalliseen lainsäädäntöön hyvä ihan, mutta halusimme myös tarkastella sitä, miten potentiaalisesti liittyy liian vähän henkilöstöresursseja lain valvontaan veron ke- keruussa on ehkä puutteita resursseissa. Emme keskity pelkästään veroihin, vaan myös rahanpesuun ja rikosoikeuden täytäntöönpanoon. Tässä saattaisi olla ongelmia ja me haluamme keskittyä tähän enemmän. Sitten luku neljä, kansainvälinen ulottuvuus. Mielestäni olisi hyödyllistä, jos tässä yhteydessä puhuttaisiin myös USAsta, koska USA on tietenkin erittäin tärkeä toimija tässä heidän presidenttinsä haluaa tehdä Amerikan jälleen suureksi, mutta me tiedämme, että he eivät esimerkiksi täytä vastavuoroisuussääntöjä, mitä tulee yhteisiin raportointistandardeihin. Ja tätä meidän pitäisi tässä käsitellä mielestäni sitten vielä lopuksi 4.4 kohta edelleen sanktioista, seuraamuksista. Mielestäni meidän pitäisi suorempaan, selvempään puhua mahdollista to- vastatoimista, sanktioista maiden kanssa, jotka eivät tee yhteistyötä verotuskysymyksessä. Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Viittauksia tehtiin tähän aikaisemmassa työasiakirjassa. No nyt pois me juuri äänestimme korkeariskisistä kolmansista maista ja olen hyvin tyytyväinen, että parlamentti hylkäsi Euroopan komission luonnoksen, koska se ei mennyt tarpeeksi pitkälle. Mutta meidän pitäisi miettiä myös sitä, miten käsittelisimme esimerkiksi yksikköjä, jotka harjoittavat liiketoimintaa näistä lainkautta-alueista ja haluammeko todellakin sallia heidän harjoittavan liiketoimintaa täällä Euroopassa. Sitten vielä viimeinen kommentti niin Mielestäni meidän pitäisi tässä mietinnössä tarkastella toimivalta kysymyksiä tutkintavaliokunnissa, koska me kaikki tiedämme omat rajoituksemme ja tämä on sellainen asia, jossa tulemme keskustelemaan AFKO-valiokunnan kanssa ja meidän pitäisi myös pyrkiä helpottamaan muiden meppien työtä jatkossa, koska olen aivan varma yhdestä asiasta. EUssa tulee olemaan uusia skandaaleja jatkossa ja parlamentin pitäisi pystyä tekemään sitten kunnollista työtä näiden asioiden suhteen. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi vihreistä Sven Giegold. So progressive economics has a edistyksellä. Taloudella on paljon erilaisia suuntauksia. Se, jota Fabio juuri kuvaili, miten voi olla 50 prosenttisesti raskaana, tätä en ollut vielä kohdannut aikaisemmin. En tiedä, miten siinä nyt oikein onnistuu. Oikein mielelläni kuulisin tähän jonkun selvityksen. Minä aina luulin, että tässä ollaan joko raskaana tai ei olla raskaana. No joka tapauksessa työstämme tämänhetkisestä tilanteesta. Mielestäni tämä työasiakirja hyvin heijastelee sitä, mitä olemme pystyneet tekemään. Tavallaan, jos tätä verrataan tutkintavaliokunnan mandattiin, niin tähän asti on pystytty tutkimaan suhteellisen vähän asiaa, koska avainmandaattina me on tarkastella sitä, ovatko Euroopan unionin toimielimet, eivät pelkästään välikädet, veroparatist ja niin edelleen, vaan EUn toimielimet ja tässä tietysti mukana ovat myös jäsenvaltiot, siis ovatko nämä tahot noudattaneet kaikkia asianmukaisia veloitteita ja onko ollut huonoa hallintoa? Tällä hetkellä tämä työasiakirja näyttää tällaiselta poliittiselta poliittiselta asiakirjalta, jossa ei ole vielä yksityiskohtaisia kommentteja, mutta kyllä tämä menee varmasti oikeaan suuntaan. Me, meillä tulee tähän ö, enemmän ehkä lisäyksiä sen sijaan, että tässä oltaisiin eri mieltä asiasta, mutta meille tärkeää on saada mandaatti, jossa sitten luetteloidaan potentiaaliset huonon hallinnon ja sopimusrikkomisten rikkomusten alueet. Eli meidän pitäisi oma mandaattimme nyt yhdistää, linkittää näihin sisällöllisiin löytöihin. Ja tämä ei mielestäni vielä riittävässä määrin työasiakirjaan heijastu. Järjestelmällisesti meidän nyt täytyy tarkastella eri oikeudellisia velvollisuuksia, mukaan lukien vilpitön yhteistyö velvoitesopimuksessa. Ja sitten tämä, mitä nyt on tehty, tehty tässä tutkimuksessa, eli Panaman tutkintavaliokunnan mandaatin tutkimus. Tämä täytyy ähm, mätsätä siihen, niihin löydöksiin, joita me olemme saaneet asiakirjoista, kuulemisesta ja niin edelleen. No tähän mennessä meillä, me emme ole saaneet mitään relevantteja asiakirjoja. Epärelevantteja kyllä on saatu ö, oikeudellisten asioiden pääosastolta, veropääosastolta. Emme ole saaneet mitään. Erityisvaliokuntien alaisuuteen kuuluvat asiakirjat on kyllä saatu, mutta tämä on tämä todellinen ongelma ja neuvosto ei ole vielä edes sopinut siitä, että se tekee tehokasta yhteistyötä meidän kanssamme. Ja tällaistahan me emme voi hyväksyä. Sama pätee siihen, että eilen kävimme keskustelua Herra kanssa, mutta tämä näyttäisi siltä, että neuvoston oikeudessa kantana on, että se ei tee yhteistyötä meidän kanssamme tämän vuoksi hän ei sitä tänään ollut täällä keskuudessamme omassa roolissansa, eli tutkittavana. Ja tämä on kyllä hyvä asia, huono asia meidän valiokunnallemme. Meidän täytyy nyt voimistaa toimiamme asiakirjojen saamiseksi niin, että voimme todistaa, osoittaa tämän oletetun huonon hallinnon ja lain rikkomukset. Ja eritoten, kun me nyt emme saa kaikkia näitä asiakirjoja, meidän täytyy yhä enemmän luottaa tai nojata niihin julkaisuihin, jotka on jo toimitettu. Joten minä haluaisin nyt vedota varjoesittelijöihin ja tai esittelijöihin ja sihteeristöön niin, että me teemme paljon enemmän yhteistyötä kansainvälisen tuomioistuimen kanssa, koska sillä on enemmän asiakirjoja kuin mitä meillä on. Ja tähän asti ICI ei ole tehnyt meidän kanssamme tietystä syistä yhteistyötä, mutta ICI on kuitenkin julkaisuja toimittanut yli 80 maasta. Ja meidän täytyy nyt nämä löydökset näistä julkaisuista matsata meidän oikeusperustamme niin, että voimme sitten päättää, onko tässä jotain muutakin tehtävää vielä. Jos me emme voimista tätä työtä, niin meillä tulee olemaan valtaisia aikaankin liittyviä ongelmia. Ja näin ollen meidän täytyy nyt ryhtyä poliittisemmiksi näistä kysymyksistä, joista jo eilen tai toisessa päivänä, kun se oli, puhuit, hyvä puheenjohtaja. Kiitos. Asiakirjojen saatavuus on tulevaisuudessa yksi keskeisimpiä asioita. Ja tässä kyllä on syytä vielä hieman lisätä painostusta. Virallisesti on päätetty, että saamme asiakirjat käyttöömme, mutta Tähän mennessä kolme maata, suurempaa maata, on sanonut lähettävänsä asiakirjoja, mutta juuri asianomaiset taas eivät näin ole tehneet. Pian täytyy pyytää mandaatin pidentämistä ja myös tätä painetta lisätä. Niin, olisi hyvä, jos mainitsisitte maiden nimet. Tämä ehkä motivoisi tilannetta ja heitä eteenpäin myöhemmin. myöhemmin. Minulla ei ole tässä nyt luettelua. Tiedän, että Saksa ja Ranska ja Alankomaat ovat valmiita lähettämään asiakirjoja, mutta muut eivät asiaan palaa. Nyt voi olla, että tilanne on tänään jo muuttunut. Bulgaria ja Slovakia myös ovat nyt mukana kelkassa. Hyvä. EFLDstä ei taida kukaan olla täällä eikä myöskään Kappel ENFstä. Sitten menettely ilman puhe, puhujalista. Louis Michel seuraavaksi ja Darius Rosati, Ramon Jauregi ja Katalin Ivan. Monsieur le Président, chers collègues, puheenjohtaja, hyvät kollegat. Jaan täysin tämän turhautumisen, jonka aikaisempi puhuja otti esille koskien välineitä, joita meillä on, jotta voimme toimia mandaattimme mukaisesti. Haluaisin sanoa, että olen tässä huolissani, koska me, jos jatkamme tällaista työtä, asiakirjoja puuttuu, puuttuu tietoa, jotta voitaisiin esittää näitä kunnollisia kysymyksiä niille, joille ne kysymykset pitää tehdä, koska niin Tähän liittyy mielestäni kyllä myös ongelma. Ajatellen työmetodeja, se johdu teistä, puheenjohtaja. Te teette kaiken antaaksemme meille kunnolliset välineet tehdä työtä, mutta esimerkiksi viimeinen kokous, joka meillä oli, minua hämmästytti kovasti sellainen mahdollisuus, joka jätämme puhujille, että he voivat eh, kiertää olennaisen osan kysymyksistä. Minä en itse saanut vastausta. Ainoa vastaus, jonka sain, oli, että heidän puoleltaan kaikki oli ihan ok. Heidän järjestelmänsä oli ihan turvallinen. Heillä oli sisäistä seurantaa, kontrollia, esimerkiksi valvovat rahan alkuperää ja niin edelleen. Minun täytyy kyllä sanoa, että jos tällä tavalla jatkamme, niin en usko, että pystymme päättymään siihen, että pystymme näihin kysymyksiin vastaamaan. Emme pysty esittämään asianmukaisia, tarkkoja, täsmällisiä suosituksia, jotka hallitus olisi vaikea kiertää, kiertää, joten pelkään, että päädytään hiukan tällaiseen moninaiseen raporttiin, jossa on paljon moraalia, mutta vähän käytännön arvoa tai mietinnöstä on siis kyse. Niin, ja mietin vielä, eikö meidän pitäisi vähentää kutsuttujen määrää, jota kuulemme, niin että voitaisiin mennä paljon pidemmälle tässä keskustelussa ihan loppuun asti. Voitaisiin hiukan painostaa heitä ja velvoittaa heidät vastaamaan todella. Kun herra Meinhardt, Meinhardt taisi olla viime kerralla, hän edustaa asianajajia ja kun hän sitten kylmästi sanoi, että asianajaja, asianajaja tämä ei koske, niin onhan se hiukan sokeraavaa tällainen vähän niin kuin sanoisi valehtelisi ja kieltäisi koko totuuden parlamentissa. Minua tämä kyllä äh, järkytti suuresti tällainen. Sitten täällä meidän keskuudessamme, eikö meidän kannattaisi kuulla toisiamme useammin, että tietäisimme, kuka mitäkin kysymyksiä tekee, jotta voitaisiin mennä tehokkaammin yksityiskohtiin ja saataisiin toimittaisiin niin kuin kunnollinen tutkintavaliokunta toimii, toimii oikeasti. Sehän menee paljon pidemmälle kuin mitä me olemme tällaiset tehneet, jos ajatellaan, miten tutkintavaliokunnan pitäisi toimia. Se todella painostaa ihmisiä vastaamaan kunnolla. Haluaisin tietysti onnitella esittelyitä, he tekevät huipputyötä, tekevät kaiken voitavansa, mutta toistaiseksi, jos me näin jatkamme, en oikein ymmärrä, mihin me pystymme päätymään tässä. Sitten kaksi puhujaa tähän mennessä, jotka tuntuvat minusta kiinnostavilta, olivat herra Pallan ja rouva Harrington viime kerralla he ovat todella sitoutuneet tähän asiaan, tuntee todella, että he ovat valmiita meitä auttamaan, esittämään konkreettisia suosituksia, paljon voimakkaampia, uskottavampia suosituksia. Siksi minä uskon, että jos tällaisten ihmisten kanssa voidaan tehdä työtä, niin kyllä kannattaisi. Sitten lopuksi puheenjohtaja, mitä tulee kehitysmaihin, en tiedä, tietävätkö kollegat, mutta on erinomainen raportti olemassa, jonka on julkaissut korkean tason työryhmä, joka käsittelee laittomia rahavirtoja Afrikasta. Tätä ryhmää johti entinen Etelä-Afrikan presidentti Mbeki. Jos todellakin olisi aikaan pureutua tähän asiaan, on sääli, jos emme kutsuisi Mbekiä, presidentti Mbekiä paikalle. Minä olin mukana, kun hän puhui. Olin AKT puheenjohtajana. Hän tuli silloin esittämään tämän raporttinsa ja se on kyllä hyvin laadittu raportti, täytyy sanoa. Ja sitä paitsi se voisi hiukan auttaa meitä tässä innoittaa toimintaamme puheenjohtaja. Pyytäisin, että laitatte tämän raportin. Meidän tietoisuutemme se löytyy kyllä kirjastosta. On aika uusi raportti, todella hiljattain tehty, ja se on todella inspiroivaa tekstiä. Sen halusin tässä sanoa haluaisin, joku taisi mainita tällaisenkin asian, että haluaisin enemmän tietoa FATKA-lainsäädännöstä USAssa ja mietin, eikö voitaisi kutsua asiantuntija tästäkin asiasta meille puhumaan. Mutta sitten vielä komission asema, tai valiokunnan asema. Meidän pitää keskittää työmme täsmällisiin suosituksiin. Minä olen jo pyytänyt, että saisin vertailevan taulukon lainkäyttöalueista, lainsäädännöstä eri EU-maissa, enkä vieläkään ole tällaista saanut. Tätä nyt odotellaan, mutta vielä ei kuitenkaan ole saatu. Tämä on tärkeä asiakirja tässä, koska silloin voitaisiin nähdä, missä puutteet ovat, missä valtiot eivät noudata sääntöjä. Tämä on myös tärkeä kysymys ottaa huomioon. Kiitos. Danke. Kiitoksia, herra Michel. En tiedä, keneltä saitte sen arvion, että kaikki edelliset puhujat olivat hyviä, etelkään minulta, sanoin, että ensimmäinen paneeli oli hyvä, ja toisessa paneelissa katettiin vain tietyn alan kompetenssia, Cooper edustaja oli paikalla. Meillä ei valitettavasti ole välineitä pakottaa jäsenvaltioita yhteistyöhön – ja olisi hienoa, jos saisimme teidän kautta tämän Afrikkaa koskevan asiakirjan. Se sopii myös meidän toimialaamme. Ja jos teille sopii, olisi hyvä, että painostaisitte myös Belgian hallitusta lähempään yhteistyöhön. Se olisi aika hyvä ehdotus. Te olette toiminut tämän maan ulkoministerinä. Me keskustelimme toimistamme koordinaattoreiden kanssa. Tästä olemme pitäneet myös kiinni. Ja yksittäistapauksissa tapauksissa kun tilanne kehittyy. Meillä on vasta ollut siis yksi välikäsien käsittely. Siis pitäisi saada heidät puhumaan jotakin, eikä vain niin, että he estävät toimien etenemistä, niin kuin tiistaina kävi. Mutta siis meidän pitäisi myös esittää kysymyksiä niin, että ei toimita vain puolue tai ryhmäjärjestyksessä, vaan hieman eri tavoin. Muuten tässä ei päästä eteenpäin. Tästä on kyllä järkevää keskustella. Itse olen hyvin tyytyväinen yhteisesittelijöiden työhön. He ovat läsnä, he tekevät hyviä ehdotuksia ja kehittävät järjestelmää kokonaisuudessaan eteenpäin. Seuraavaksi puhuja listalla Darius Rosati. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin myös kiittää yhteisesittelijöitämme tämän työasiakirjan valmistelusta. Tämä on mielestäni aivan loistava lähtökohta työllemme. Ainut yleishuomio, jonka haluaisin esittää, liittyy siihen, että Tämä on kenties liian kunnianhimoinen siinä mielessä, että tämä kattaa hyvin laajan alueen, hyvin laajan kirjon asioita. Ja minun mielestäni yksinkertaisesti saattaa tulla hankalaksi seurata kaikkia näitä kohtia, koska aikaa ei ole riittävästi, ja niin kuin täällä on mainittukin jo, ja me emme saa myöskään riittävästi tietoa. Ehdottaisin siis, että keskittyisimme enemmän ydinasioihin, kaikista tärkeimpiin kohtiin, jotka kuuluvat mandaattiimme. Voisin lyhykäisesti luetella tässä nämä tehtävät, joita kunnianhimoiset yhteisesittelijämme ovat omalle työllensä asettaneet lopullista esitystä varten. Näiden käytänteiden vaikutus EU-jäsenvaltioiden budjetteihin, kielteinen vaikutus kehitysmaihin, se millä tavalla me voidaan käyttää tasetilastoja, jotta voidaan huomata epäilyttäviä rahavirtoja. Luettelo korkean riskin maista ja kriteerit niiden määrittelemiseksi korkean riskin maiksi. Mitä muuta vielä? Yleiskatsaus olemassa olevaan lainsäädäntöön veronkierron osalta, kokonaiskatsaus jäsenvaltioiden oikeudellisiin kehyksiin. Sitten tapaustutkimukset ja kansallisten veroviranomaisten välinen tiedonvaihto, erityis todistajat kehitysmaiden oikeudellisessa systeemissä, joka johti sitten tähän tilanteeseen. EUn tapa käyttää väärinkäytösten paljastajia ja niin edelleen. Siis tässä on paljon asioita ja me emme kykene syvällisesti kaikkia näitä kohtia käsittelemään ja saamaan aikaiseksi järkeviä johtopäätöksiä ja suosituksia. Itse siis ehdottaisin, että keskittyisimme ydinkohtiin. Eritoten sen vuoksi, että jotkut näistä työasiakirjoissa esitetyistä kysymyksistä on, ovat saaneet vastauksensa muiden järjestöjen työllä, OECD, YK tai FATF-työryhmä niiden työssä. Ensimmäinen yleiskommenttini oli siis tämä. Sitten toiseksikin ehdottaisin, että tarkastelisimme vielä uudelleen tämän asiakirjan rakennetta. Jos sallitte, minä rohkaisisin yhteisesittelijöitä kenties hieman pohtimaan pikkuruisen erilaista rakennetta tämä koko asiakirja ja lopullinen mietintökin voitaisiin neljään lukuun jakaa. Ensinnäkin koko tämä ta- veronkierto, verovilppi, veroparatiisi ja ei-yhteistyötä tekevät alueet. ja yleiskatsaus kaikkiin näihin. Tässä voisi olla tilastotietoa, laajuutta, tämän koko ilmiön laajuutta ja mitä vahinkoa se on aiheuttanut. Ja näin, kaikkea, mikä liittyy näihin huonoisiin käytteisiin. Ja toinen osa sitten näistä ää, mallimekanismeista, mitä rakenteita on käytetty, niin että pystyisimme ymmärtämään sen, millä tavalla nämä asiat toteutetaan todellisessa elämässä. Kolmanneksi sitten selitettäisiin syyt ja tekijät jotka löytyvät näiden äh, lainsäädännöllisten porsareikien takaa. Eli siis arvioidaan, evaluoidaan lainsäädäntöpuitteet ja siellä osoitetaan ne heikot kohdat. Minun mielestäni kaikista suurimpana ongelmana on tämä liiallinen äh, salailu, joka mahdollistuu äh, yksittäisten valtioiden lainsäädännön kautta. Ja samoin myös salailu lainsäädännön täytäntöönpanon valvonnassa ja heikkoudessa. Eli tässä nyt sitten jo tunnistettaisiin niin oikeudelliset kuin taloudellisetkin syyt, jotka ovat tämän rahan pesun, verokierron, verovilpin takana. Ja sitten viimeisessä osiossa olisivat suositukset, mitä pitäisi tehdä EU-lainsäädäntö alueella, jäsenvaltioiden lainsäädännössä – lainsäädännön siirtämisessä osaksi kansallista lainsäädäntöä, EU-lainsäädännön, mitä pitäisi tehdä kansainvälisellä tasolla. Ja tässä olisivat myös mukana mahdolliset rangaistukset yhteistyöstä kieltäytyville oikeudenkäyttöalueille. Eli tämä olisi tämä uusi mahdollinen rakenne. Nämä neljä lukua mahdollistaisivat sen, että voimme keskittyä näihin tärkeimpiin asioihin. Kiitos. Jos saan tähän vielä lisätä yhden kohdan. Se koskisi tutkintaoikeuden edelleen kehittämistä. Se, mitä Michel sanoi, että meillä olisi mahdollisuus, niin kuin joissakin jäsenvaltioissa, valtioissa laajentaa tätä tutkinta oikeutta ja kutsua tänne haluamme henkilöitä. Tässä meillä olisi mahdollisuus tehdä suosituksia jatkotoimiin liittyen. Täällä on vielä monta puheenvuoropyyntöä. Ensin Ramon Hauregi. Kiitoksia puheenjohtaja. Muutamia ehdotuksia siitä, minkä haluaisin mukaan tähän mietitön. Kiitän tästä luonnoksesta jo ja työstä, jota esiteltä ovat tehneet, ja nyt joitakin ajatuksia minulta, jotka ehkä voisivat auttaa. Ensin uskon, että meidän täytyy olla kunnianhimoisia näissä suosituksissa. Ei niinkään siinä, kun kuvataan tätä ilmiötä, koska Satoja asiakirjoja kirjoja on kirjoitettu siitä, mitä tapahtuu. Tärkeää on, että Euroopan parlamentti niin kuin esitteläkin sanoi itse, tällaisen äh, tiekartan etenemissuunnitelman, mitä parlamentti ehdottaa kansainväliselle yhteisölle, viranomaisille, jotta voidaan ratkaista näitä ongelmia. Siinä ehdotuksiin ottaisin e- seuraavan. Mitä tulee sosiaal- yritysten yhteiskunnalliseen vastuuseen, erityisesti pankkeja ajattelen, ja yrityksiä, välikäsiyrityksiä, äh, äh, konsultteja ja niin edelleen, näitä neljää suurta tilinpito, kirjanpitoyritystä, ei siis voi olla mukana välikätenä ja tekemässä työtä veroparatiiseissa ja samalla hoitaa y- yhteiskuntavastuuta. Pitää pakottaa nämä tahot tekemään yhteistyötä eettiseltä pohjalta. Muutoin ne eivät voi puhua mistään yhteiskunnasta vastuusta enää, jos näin toimivat. Sitten pitäisi ottaa myös sellainen vaatimus, että EU haluaa alkaa toteuttaa – että verotetaan rahoituksesta transaktioita, koska mitä enemmän mennään rahoitusmarkkinoiden sääntelyyn, sen enemmän avoimuutta, seurattavuutta saadaan, kun taistellaan veronkiertoa vastaan, veronkierto ja veronkiertoa vastaan. Ja sitten meidän pitää ottaa esille, että tässä toimimme EUn toimivalta ei toimi tässä tehokkaasti. Haluaisin muistuttaa kollegojani siitä, että Euroopan parlamentti laatii vain mietintöjä. Mutta kun ajatellaan verokysymyksiä, ikävä kyllä toimivaltuus kuuluu jäsenvaltioille ja neuvosto toimii yksimielisyyden pohjalta. Ja kaikki meidän suosituksemme törmäävät tällaisia realiteetteja vastaan, siis neuvostossa. Ja neuvosto voi olla välittämättä meistä yhtäkäs mitään. Ja sitä paitsi heitä vielä sitoo äh, verokysymyksen yksimielisyys. Tämä tekee hyvin vaikeaksi harmonisaation ja tehokkaan politiikan veronkiertoa vastaan silloin, kun toimivalta kuuluu tiukasti jäsenvaltioille. Ja vielä lopuksi lopettelen puheenjohtaja. Haluaisin muistuttaa siitä, että vuodesta 2014 eteenpäin olemme saaneet tutkimusvaliokunnan valiokunnat ovat mukana, mutta neuvosto jotenkin blokeranne. Minä olen mukana tu- äh, perussopimusvaliokunnassa ja kun näitä, näitä tutkintavaliokunnan oikeuksia, ne ovat rajoitukselliset toimintavaltuut, koska neuvosto ei halua parempaa myyntää, myöntää meille. Haluan muistuttaa tästä seikasta myös. Vielä kolme puheenvuoropyyntöä ennen kuin kuulemme esittelijöitä. Katalin Ivan, enin Schlein ja sitten Giegold. Ivan, mulțumesc mult. Eu cred că sunt trei lucruri, sau cel puțin eu aș vrea să pun uh, accent. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin korostaa kolmea seikkaa, jotka mielestäni ovat tärkeitä. Ensinnäkin meidän pitäisi saada aikaiseksi selkeä arviointi olemassa olevasta lainsäädäntökehyksestä. Meidän pitäisi tuntea tämä lainsäädäntö ja se, millä tavalla jokaisessa jäsenvaltiossa Euroopan unionissa tämä lainsäädäntö pannaan täytäntöön. Vain tämän tehtyämme me tiedämme, tarvitsemmeko lisää lainsäädäntöä tai muutoksia nykylainsäädäntöön. Siihen asti me voimme kyllä kaikenlaisia ideoita heitä ilman, mutta ennen kuin lainsäädäntö pannaan täytäntöön, mitään ei tule tapahtumaan. Toiseksikin meidän täytyy ottaa huomioon se monisyisyys ja suuri salailun taso, mitä tulee offshore toimintaan, niin meidän täytyy ottaa myös välikäsiyritykset huomioon. Konsulttiyrityksiä on paljon, niissä on monta eri tasoa ensin meidän, ensimmäisellä tasolla on sanotaan vaikka neljä isoa, oikein hienon näköisiä yrityksiä, sitten saattaa tulla sata pienempää yritystä, sitten kymmeniä tuhansiakin pieniä konsultti- tai välikäsiyrityksiä. Mutta siinä vaiheessa, kun skandaali räjähtää käsiin, niin nämä yritykset vain piilouttavat asettautuvat äh, emoyhtiön taakse ja sanovat, että sillä ei ole mitään suhdetta tähän. Ja jos me emme saa äh, käsiimme äh, näitä suhdetietoja näiden eri yritysten välillä, me emme tiedä, ovatko nämä pienemmät yritykset osa suurempia. Seuraavaksi haluaisin vielä viitata näihin rahanpesun selvittelykeskuksiin. Euroopan unionin jäsenvaltioissa on erilaisia toimintamalleja. Eikä mitään selkeää yhteistyötä ole näiden eri keskusten välillä. Meidän pitäisi olla harmonisaitu malli, joka perustuu parhaisiin käytänteisiin 20, no sanotaan nyt seitsemässä jäsenvaltiossa, olen ehdottomasti sitä mieltä, että me tarvitsemme eurooppalaisen keskuksen, joka koordinoisi kaikkia näitä toimia. järjestimme kontvaliokunnan työryhmän äh, ja kutsuimme paikalle äh, Liechtensteinista rahanpesuselvittelykeskuksen johtajan todellakin näiden toimien paremmalle koordinaatiolle löytyy tilaa. Ja joka tapauksessa nämä FIU, rahanpesun selvittelykeskus, keskukset eivät halua kuitenkaan eurooppalaista yhteistyötä, koordinointia syistä, joihin en nyt pureudu. Ei mun ryhmä, joka on näiden rahapesuselvittelykeskusten foorumi. Siellä ei hyväksytä ylimääräisiä osallistujia. Nämä ovat salaisia ta- tapaamisia. Kiitos. Erityisesti yhteistyö talousarvion valvontavaliokunnan kanssa yhden yhtiöistä ja Euroopan syyttäjäviranomaisen osalta on erityisen yhteistyötä on erityisen tärkeää, mutta kuten Rosatti sanoi, aiheita on niin valtava määrä, että tämä todella ylittää tällaisen tutkintavaliokunnan mandaatin ja myös aikarajat. Molemmat esittelijät varmasti pitävät tämän mielessä. Muistettaisiin vielä eilisestä professori Palinin kommentista hänen arvioidensa mukaan 100 miljoonaa dollaria johdannaisia on piilotettu näihin äh, yhtiöihin. Ja tiedämme, että johdannaisten äh, nimellisarvo on 680 tri- miljardia Yhdysvaltain dollaria niin kyseessä on valtava määrä. Tässä todella tarvitaan kaikkien mukana olevien tahojen yhteistyötä. Eli Schlein ja sitten Giegold. Kiitos puheenjohtaja. Halusin kiittää yhteisesittelijöitä. He ovat laatineet hyvän tekstin, joka on erinomainen lähtökohta keskusteluillemme ja töillemme ja vaikuttaa kattavalta ja sellaiselta, että sen tiettyjä kohtia voidaan vielä syventää. On hyvä, että tässä kiinnitetään huomiota globaalin ulottuvuuteen. Louis Michel erityisesti esimerkiksi viittasi tässä Afrikan unionin asiakirjaan, joka DEVE-valiokunnassa esiteltiin, Beki sen esitteli. Pitää ymmärtää, mitä Panama-asiakirjat meille kertovat. Niistä selviää se, kuinka äärimmäisen helppoa ja nopeaa yhdellä klikkauksella on siirtää valtavia rahasummia maailman toiselta laidalta toiselle. Sitten pääsenkin toiseen aiheeseen, jonka kollegat toivat jo esille. Meidän mandaattimme on väkisinkin sellainen, että se ei voi kattaa kaikkea ja se on ja te, tekee työstämme välillä hyvin hankalaa, ja tämä on turhauttavaa totta kai. Mutta kun katsotaan veron, veronkiertoa, veropetoksia, aihe on todella maailmanlaajuinen. Nämä pääomat liikkuvat helposti paikasta toiseen, voi valita lainkäyttöalueen sen mukaan, minkälaisia salaisu, salaisuus- tai verottettavuusehtoja siellä on. Kuitenkin mandaatin sisällä, joka siis on rajallinen, joka ei tarjoa meille kaikkia toimivaltuuksia esimerkiksi asiakirjojen saatavuuden osalta, niin todella kehotan, että me kaikki jatkamme työtämme tässä valiokunnassa luovasti, mielikuvituksellisesti, niin että miten ongelmista huolimatta voimme todella vaikuttaa tähän asiaan. Ja te, esitän nyt yhden esimerkin komission ehdotus maakohtaisista raportoineista, jos tässä katsotaan vain joitakin EUn ulkopuolisia yrityksiä, jäisi puolittaiseksi. Sven ja Fabio tässä vitsailivat siitä, kuka voi olla raskaana vain puoliksi. Itse haluaisin, että meillä olisi sellaisia välineitä, joilla voitaisiin todella saada aikaan jotakin, eikä vain puolittain. Eli pyydän teitä pohtimaan tätä asiaa. Vaikka tilanne on välillä hankala, olen silti optimistinen, koska meillä on vielä kuukausia työaikaa ja voimme puuttua ainakin näihin merkittäviin välineisiin, joita voimme käyttää EUn tasolla. Meidän täytyy pysyä tiukkoina ja täytyy muistaa, että parlamentti hyväksyi viime vuonna päätöslauselman, jossa sanottiin, että kysymyksiä ei voida ratkaista niin kauan kuin ei synny YK sisäinen hallitusten välinen ryhmä. G7 on pyytänyt tätä jo pitkään. Pitäisi saada kehittyvät maat yhtäläiselle tasolle keskustelemaan OECD-maiden kanssa koko maailmanlaajuisista verotusta koskevista säännöistä. Vasta silloin luodaan sellaiset toimintapuitteet, joissa mikään näistä maista ei jää toimien ulkopuolelle. Kiitos, Schlein. Te olette ulkomaille, tai kansainvälisistä puitteista aivan oikeassa tietty verottava jättäminen, jossa EUkin on mukana, ja Apple tapaus esimerkiksi 13 miljardia jär- verottamattomia tuloja kymmenessä vuodessa pohjautuu Yhdysvaltain lainsäädäntöön, jonka mukaan voidaan saada voittoja Yhdysvaltain ulkopuolella. Ne voidaan hetkeksi saattaa jonnekin muualle ennen kuin sitten lopulliseksi, lopullisesti viedään Yhdysvaltoihin. Ja näin Apple teki. Se sijoitti 13 miljardia dollaria veroparatiiseihin. Tässä painostettiin, sanottiin, että emme ole valmiita maksamaan 38 prosenttia veroja Ja nyt kun Yhdysvalloissa on uusi hallitus, se laskee mahdollisesti veroastetta ja tällä tavoin sulkee sitten tiettyjä portaan reikiä. Ja tämä taas hankaloittaa asian puuttumista. Sven Giegold. I wanted to follow. Kiitoksia. Haluaisin vielä hieman puuttua siihen, mitkä ovat ydinasioita. Kansalaiset odottavat meiltä sitä, että tutkimme asiaa. Tietysti on hyvä olla, suhtautua avoimesti tähän asiaan, koska asioita on paljon ja me emme tiedä, mitä löydöksiä tulemme tekemään. Minä aina puolisin laajaa mandaattia, mutta sillä ajatuksella, että kaikkea ei kuitenkaan katsota kateta ja keskitytään niihin löydöksiin, joita teemme. Tässä on tämä avoin suhtautuminen. Toisaalta meillä on tämä avoin ydinmandaatti. Miksi, ja se on mielestäni se, että miksi on olemassa tällainen rinnakkaisjärjestelmä sen kanssa, mitä kansalaiset, tavalliset kansalaiset pitäisivät normaalina. Ja normaalina ei ole se, että on tällainen salaileva rinnakkaisjärjestelmä, joka selkeästi menee lainsäädäntöön, lainsäädännön henkeä ja usein myös kirjainta vastaan ajatellen olemassa olevaa rahanpesulainsäädäntöä. Tämän vuoksi me voimme huomata, että tämä kattaa kyllä merkittävän osan koko maailman taloutta, ja jäsenvaltiot ja komissio eivät ole tehokkaasti toimineet tämän rinnakkaisjärjestelmän lopettamiseksi ja joissa jotkut ihmiset vain eivät pidä kiinni oikeusvaltioperiaatteesta. Meidän mandaattimme on varmistaa tai tutkia sitä, kuka blokkaa sen, että oikeusvaltioperiaatteesta ei pidetä kiinni. Kuka estää sen, että olemassa olevaa lainsäädäntöä ei tehokkaasti valvota? Miksi näin on tapahtunut? Ja Miksi ei ole ehdotettu lainsäädäntöön muutoksia sen varmistamiseksi, että todellisuus sopii yhteen rahanpesulainsäädännön määräysten kanssa? Ja tämä on se ydinasia nyt Panama-paperi asiassa. Meidän täytyy vastata siihen kysymykseen, mitkä jäsenvaltiot eivät ole täysin pitäneet kiinni lainsäädännöstä ja miksi komissio ei ole uskaltanut puuttua tähän. Tietysti keskusteluja on menesti käyty. Me vain katsomme lain kirjainta, lainsäädännön todellista, lainsäädännön siirtämistä osaksi kansa, kansallista lainsäädäntöä, mutta me emme valvo sitä, että pannaanko tämä sitten täytäntöön. Ja haluaisin kiittää kollega Ivania siitä, että hän mainitsi sen, että nämä, nämäkään toimielimet eivät toimi tehokkaasti. Ja DG oikeuden mukaan vain muutama hasu komission jäsen olisi vastuussa siitä, mitä tapahtuu nyt 5 prosentille maailmanlaajuisista BKTstä. Ja tämä ei ole oikein. Meidän täytyy nyt puuttua tähän. Kiitos. Uskon, että käytänne työryhmällä on, työryhmällä on tässä merkittävä rooli. Kommentti mikrofonin ulkopuolelta. Toistan vielä ensimmäisen paneelin virkkeen. Yksi panelisteista totesi, että välikädet, omaisuudenhoitajat, asianajajat rikkovat lainsäädännön henkeä ilman kuitenkaan rikkomatta varsinaista sanamuotoa. Tämä tuntuu olevan avainasemassa myös siinä, miten mietimme, kuinka muutoksia saadaan aikaan. Meidän täytyy loppujen lopuksi ainakin joillakin aloilla tehostaa, tiivistää, käristä lainsäädäntöä niin, että tällainen kiertävä toimintakin voidaan saattaa rangaistuksen alaiseksi. Nyt muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten kuulemme esittelijöitä. And thank you so much to, to our Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kovasti kollegoja. Erittäin hyvä äh, rikas keskustelu. Tämä näyttää myös sen, että mandaatti, joka on veronkiertoveron petokset, rahanpesu. Me tutkintavaliokuntana tietenkin esittelyn. Meidän pitää tehdä työtä huolimatta siitä, että emme saa kaikkia relevantteja asiakirjoja, mutta tässä työasiakirjassa me esitämme joitakin kysymyksiä huolimatta siitä, että meillä ei ole kaikkia tarvittavia tietoja. Tämä tässä on dilemmana ja Sven sinä siihen viittasit. Todellisuudessa paras tapa olisi, jos saisimme kaiken asian kuuluvan tiedon, asiakirjat ja näkisimme, milloin jäsenvaltiot eri tahot ovat epäonnistuneet lainsäädännön täytäntöönpanossa. Ja sitten esittäisiin suosituksiamme ja päätelmiä, mutta oikeastaan meidän pitää tehdä rinnakkaisuutta, koska emme saa, tätä, saa näitä asiakirjoja ja tarvittavia tietoja vielä. Siksi tämä asiakirja nyt näyttää tässä vaiheessa siltä, miltä näyttää, mutta olen samaa mieltä tietenkin siitä, että meidän pitää keskittyä valtuutukseemme, väärinkäytöksiin hallinnossa, perussopimusten rikkomisiin, lain rikkomuksiin ja tarkastella niitä asiakirjoja, joista näkyy kukaan mistäkin syy, vastuussa ja syyllinen. Tämä pitää ottaa esille loputekstissä. Sitten herra Niedermayer poistui, mutta haluan vain sanoa, että hän otti esille paljonkin asioita, mutta tämä ajatus EU-fatkas-lainsäädännöstä, josta eilen puhuttiin, niin sanoisin, että yleisesti ottaen näiden prosessien aikana kuulemiset, tiedonkeruutehtävät ja niin edelleen, me meille esitetään ajatuksia, me jatkamme ja seuraamme näitä vinkkejä. Ja minun ehdotukseni olisi keskustella kaikkien poliittisten ryhmien kanssa, tarkastella eri ehdotuksia, joita on tehty ja löytää kaikkein tehokkaimmat, joita on tehty. Sitten tuli muita asioita esille, mainitsen vain muutamia. Esimerkiksi äh, käytännössääntö, työryhmä tätä käsiteltiin myös taksessa, miten muutetaan täysin tätä Code of Conduct-työryhmää yritysten verotuksessa EU-ssa ja tämä salassapitomahdollisuus, joka niillä nyt on, se on iso ongelma mielestäni. Nimettömyysongelma on myös suuri ongelma. Tämä on estänyt sen, että ne olisivat ne ovat voineet toimia EU-ssa niin kuin haluavat. Se näkyy näistä asiakirjoista, joten koko rakenne käytännössääntöryhmässä estää meitä ryhtymästä toimiin omilla sisämarkkinoilla, että voisimme puuttua veronkiertoon ja veropetoksiin ja vilppeihin. Ja sitten täytyy vielä sanoa, Fabio Maasi otti tämän esille, sama koskee lähdeveroa. Tästähän me keskustelimme ja meillä on tämä suosituksessa, takse kakkosesta muuten otan sen tässä esille, mutta me haluamme toimia tällä tavalla tässäkin mietinnössä, tämä on vasta työasiakirja, niin minkälaisia suosituksia olemme jo tehneet, mitä täällä parlamentissa on jo hyväksytty, takse ykkösessä ja kakkosessa, ja mitä toistaiseksi on jäsenvaltiossa ja komissiossa tehty suhteessa meidän suosituksiimme, joita olemme hyväksyneet. Tämä on erittäin tärkeä puoli asiasta. Ja minä en hyväksy sellaista, että suosituksia parlamentissa tehdään ja emme seuraa, miten ne sitten käy jatkossa. Sitä tätä toimintaa ei voida hyväksyä. Tiedän, että eri valiokunnat parlamentissa ovat tietenkin sitten mukana tässä seurantatyössä, tai niiden pitää olla. Sitten vielä yksi kommentti. En halua käydä kaikkia kohtia läpi, mutta vielä lopuksi tästä tutkintavaliokunnasta itsestään Meillä oli myös kokous USAn edustajien kanssa. He tulevat kongressista ja senaatista, niin kuin tiedätte, ja he kertovat, miten he hoitavat näitä tutkintavaliokuita. Tämä oli todella innoittavaa meille kaikille, ja mielestäni meidän pitää nyt perustuen omaan kokemukseemme tämän prosessin lopussa, kun olemme valmiita työssä, niin meillä pitää olla selkeät suositukset myös siitä, miten tehokas tutkintavaliokunta voi toimia Euroopan parlamentissa perustuen omaan kokemukseemme. Ja yksi tällainen asia varmastikin olisi ripeä, aika helppo pääsy avainasiakirjoihin koska se on todella hyvin tärkeä kysymys. Toinen asia tietenkin se, että asianosaiset tahot, joita pitää tutkia, myös tulevat valiokunnan eteen kuultaviksi. Tässähän meillä on ongelmia, kuten me tiedämme yhteistyö ei toimi edes jäsenvaltioiden kanssa, siis neuvoston kanssa. Niin mielestäni tämä on hyvin relevantti seikka. Lopetan tähän, mutta kollega voi tästä vielä jatkaa. Peter. Ja sitten yritämme ottaa nämä kaikki tänään saadut huomiot huomioon. Kiitän tästä jo tässä vaiheessa kovasti. Erittäin hyvä keskustelu mielestäni tänään ja jatketaan tässä hengessä. Kiitos. Thank you very much, Peter. Kiitos sitten, Peter. Thank you. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia puheenvuoroista. Haluaisin muutamaa niistä kommentoida vielä ja sitten tehdä vähän yleisempiä johtopäätöksiä. Niemeyer sanoi, että mitä tulee välikäsiin, meidän pitäisi keskittyä ennen kaikkea asianajajiin. Ja sitten toiset puhujat sanoivat, että meidän pitäisi keskittyä ennen kaikkea pankkeihin. Ja vielä kolmannet olivat sitä mieltä, että pitäisi keskittyä näihin neljän suureen, eli ö, veroneuvojiin ja ö, kirjanpitoyrityksiin. No, tämä nyt korostaa sitä, että meidän pitäisi keskittyä kaikkeen ja kattaa mahdollisimman laaja kirjo asioita ja sitten kenties kaventaa tätä tutkimusta, tutkintaa löydöksiemme pohjalta, jos esitämme, että väli, jos huomaamme, että välikäsi porras edustaa sellaista tahoa, jota kannattaisi tutkia syvällisemmin, niin ja sitten taas toisaalta, jossa on hieman marginaaliin jääviä tahoja, niin sitten voimme kiinnittää tutkinnassa näihin tahoihin vähemmän huomiota. Sama pätee myös joihinkin muihin puheenvuoroja vuoroihin. Fabio De Massi halusi laajentaa tämän asiakirjan laajuutta. Herra Devo siis taas kaventaa sitä. Jotkut halusivat tästä vähemmän kunnianhimoista, toiset kunnianhimoisempaa kuin mitä se on. Tämä nyt on hankala. Minun mielestäni meidän pitäisi lähteä liikkeelle laaja-alaisesta ja sitten kaventaa tätä löydösten mukaisesti. Tämä on hyvin paradoksaalista. Äh, sekä tämä asia että toinen puhuja ovat kyllä aivan oikeassa, koska se, miten tämä nyt on äh, kirjoitettu, niin tätä voidaan laajentaa kyllä. Esimerkiksi terrorismin rahoitustakin tutkitaan ja samalla siellä herran Rossatiin mainitsevat neljä seikkaa, ne ovat täällä asiakirjassa mukana. Joten tämä tuo nyt kyllä senkin esille, että jotta saataisiin tästä joustava ja yleisempi ja sitä voitaisiin sitten kehittää löydöstemme mukaisesti, niin tämä on hyvä tapa se, mitä Sven sanoi, tämä on keskustelu, jota tässä voitaisiin koordinaattoreiden kesken jatkaa. asiakirjan saatavuudesta jäsenvaltiolta ja muilta. Mitä tulee sitten näihin ei-yhteistyötä tekeviin tahoihin? Joo, no me voisimme jonkin askeleen ottaa, oli tässä kysymys sitten lehdistötilaisuus tai sitten se, että ollaan yhteydessä neuvostoon ennen jokaista kokousta niin, että pyydetään, että tätä asennetta muutetaan. Me voimme ottaa median mukaan enemmän, samoin kansa, kansalaisjärjestöt ja niin edelleen. Mutta en, ensin meidän täytyy kuitenkin saada näitä todisteita tästä ei-yhteistyötä tekevistä tahoista. Mutta tässä oli tällä erää minulta kaikki. Kiitos. Yeah. Kiitoksia oikein paljon. Kohta päätämme kokouksemme, mutta komission puolelta Marina Whitehouse. Moskovisin pääosastosta, taksipääosastosta. Haluan käyttää puheenvuoron. Uh, Työtä pääosasta verotusta ja ehkä olisi hyvä päivittää teitä asian kirjatilanteesta, koska tämä ilmeisestikin on tärkeä kysymys. Se on yhtä tärkeä asia komissiolle. Halusin vain sanoa, että asiakirjoja tullaan välittämään. Takse 1, takse 2 asiakirjat tullaan antamaan tälle valiokunnalle ihan lähipäivinä ja selitämme, minkä takia prosessiin on mennyt näin pitkä aika. Nämä asiakirjat välitettiin takse ykköselle ja kakkoselle eri juridisissa kehyksissä, oikeudessa kehyksissä, ja koska PANA-valiokunta toimii just yhdeksän päätöksellä, meidän piti uudelleen kuulla tässä yhteydessä jäsenvaltioita. Tämä prosessi vietiin loppuun viime vuoden joulukuussa. Toinen ennakkoehdotus komissiolle, jotta se voi antaa luottamuksellisia asiakirjoja tänne, on järjestöt ehdottaneet se oli vähän sama järjestelmä kuin Emisissä. Me saimme lopullisen version 13. tammikuuta, koska tunnettiin tiettyä huolta ja esitin lisää pyyntöjä jäsenten toimesta siitä, että akkreditoidut avustajat saisivat myös tietonsa näitä asiakirjoja tai käyttöönsä. Ja meidän piti vastata näihin äh, esitettyihin huoliin ja näihin tartuttiin ja teidän valiokuntanne hyväksyi tämän järjestelyn 13. tammikuuta. Mitä tulee sitten toiseen pyyntöön, jonka saimme? Kaikki komission yksiköt nyt tekevät työtä näiden asioiden parissa. Tämä on erittäin laaja pyyntö, otamme tämän hyvin vakavissamme ja haluaisin vain muistuttaa siitä, että 1995 päätösten mukaisesti ja asiakirjat, jotka ovat peräisin jäsenvaltioista, niiden yhteydellä pitää konsultoida jäsenvaltioita uudestaan. Kyse ei ole siis vain komissiosta, ei se voi välittää suoraan niitä tarvittavia asiakirjoja. Toivottavasti tämä selvitys valaisi hiukan tätä jatkuvaa meneillään olevaa prosessia. Ja niin kuin sanoin, komissio on valmis tekemään yhteistyötä tutkintavaliokunnan kanssa ja työtä tehdään eri komission yksiköissä. Ja käsitellään näitä teidän esittämiä pyyntöjä. Kiitoksia. Aikataulussa on päästy nyt siihen vaiheeseen, että nyt todella tarvitsemme näitä asiakirjoja tässä. Pyyntö on esitetty jopa kuukausia sitten. Jäsenvaltiot ovat hankaloittaneet asiakirjojen saatavuutta, mutta nyt on aika todella meille ne saada. Ensi siis Strasbourgin viikolla 13.2. koordinaattorit keskustelevat siitä, mitä toimia tarvitaan, jos tuohonkaan mennessä asiakirjoja ei ole saatu käyttöön. Kiitoksia tämänpäiväisestä yhteistyöstä. Kiitoksia esittelijöille, kaikille kollegoille. Ja päätän kokouksen tähän. Seuraava kokouksemme on tämän iltapäivän workshop 1G3, 14-16 ja sitä johtaa Jeppe Kofot. Kiitos, kokous päättyy. Kiitos myös tulkeille. Kiitos.